Uh, well, good afternoon everybody. Sorry to start the meeting a bit late. I was... Hyvää huomenta kaikkiin. Kiitokset, että aloitin kokouksen näin myöhään. Äh, anteeksi, että aloitin kokouksen näin myöhään. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi kesäloman jälkeen. Toivottavasti olette virkistäytyneet. Täällä muutama ruskettunut naamakin on paikalla. Englannissa kyllä ilma nyt ei ollut mitenkään niin juhlava, joten tuntuu, että nyt oikein ole itse saanut tässä ruskatusta, mutta kiva loma oli kuitenkin. Ja mukavaa, että ainakin kaksi jäsentä täällä vietti aikaansa Englannissa Walesissa. Se on kovin ilahduttavaa. Muutama alustava kommentti ennen kuin siirrytään tähän ensimmäiseen kohtaan. Ensinnäkin hyväksytään esityslista. Se jaettiin täällä alkuun ei näytä tuottavan ongelmia. Muistuttaisin, että 15.30 äänestetään lyhyesti muutamasta asiasta mukaan lukien koferaatin mietintö, anteeksi lausunto. Ja viimeinen kohta sitten otetaan lopuksi, äh, puhutaan näistä käyttöoikeussopimuksista. Jyvänin mietintö tulee silloin esille. Tämä kokous välitetään myös internetiin, joten toivotan lämpimästi tervetulleeksi myös kaikki internetissä meitä seuraavat. Ja halusin kertoa siitä, että täällä on kaksi uutta valiokunnan jäsentä. En kyllä heitä näe täällä paikalla. Toivotan tervetulleeksi, kun saapuvat. Nora Bera Ranskasta. Damien Abbott, joka on valittu parlamenttiin, Barry Milliner tulee Lawrence Slössönin tilalle Alankomaista. Halusin myös toivottaa tervetulleeksi Arena van der Stappenin. Hän on edistysyhteistöstä. Lämpimästi tervetuloa tänne. On ilo saada työskennellä kanssanne. Anders Grönberg Jürgensen, Tanskan hallituksen edustaja, Tanskan asiantuntija teknisessä harmonisoinnissa. Hän jatkaa edeltäjänsä työtä, joka on täällä paikalla. Haluan kiittää häntä kovasti tehdystä työstä. Hänestä oli kovasti apua Tanskan puheenjohtajakaudella. Olemme lisäksi jakaneet tällä tällaista esitystä, joka on kertoo internetistä ja sen vaikutuksesta kaupankäyntiin. Se on erittäin hyvän ajoitettu esite. Minulla oli Piilaaksossa mielenkiintoinen viikko kesäloman aikana. Sain katsoa siellä millä tavalla mobiili, ö, mobiilit kauppamarkkinat kehittyvät. Nämä olivat oikeastaan kaikki ilmoitukset, joita minulla tänään oli. Ai niin, ja ensin nyt vielä haluan muodollisesti kutsua teitä tarkastelemaan 20.21. kesäkuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjaa ja hyväksymään sen Huomisilta mennessä ne on sitten hyväksytty, jos ei kukaan ole sitä vastustanut. Näin sitten ensimmäiseen kohtaan tänä iltapäivällä. Tavoitteena on tarkastaa tullia koskevan Euroopan unionin toimintaohjelman perustamista kaudeksi 2014-2020, Customs-ohjelma siis. Esittelijänä on edes edustaja Baltasare ja Hanslikke esittää tämän hänen nimissään. Haluaisin vain muistuttaa kollegoille siitä, että jos muistan, että niin tämä Customs-ohjelma alun perin esitettiin meille yhteisenä Customs ja Fiscales-ohjelman yhdistelmänä. Jälkimmäinen koskee siis verotusta. Ja tämä valiokunta, kuten myöskin ekovaliokunta, oli ilahtunut siitä, että ne yhdistettiin, koska me pyysimme komissiota esittelemään perusteet tälle yhdistämiselle. Emme vakuuttuneet siitä, joten äänestimme, että se hajautetaan. Ja haluan kiittää myös komissiota siitä, että se hyväksyi parlamentin kannan. Ja nyt meillä on erilliset ohjelmat. Sitä me tänä iltapäivänä nyt käsittelemmekin. Se oli myös komission hyväksymä 29 kahdeksatta. Eli nyt annan puheenvuoron edustaja Hanslikille. Koferaati ja Schmidt ja Manders, äh, Manders, joka puhuu siis Schmidtin suulla. He ovat varjoja. En tiedä, jos täällä on sitten joku muu, joka haluaa ottaa asian kantaa, niin voi näin tehdä. Eli pitemmittä puheita annan puheenvuoron Hanslikille.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 Right, thank you very much. Kiitoksia, edustaja Hanslik. Jos nyt sitten kommentteja varjolta. Koferati. Grazie Presidente. Anch'io penso che sia molto importante. Kiitos puheenjohtaja. Minustakin on hyvin tärkeää että saadaan komissio vakuuttuneeksi tästä kannasta, jakamisesta siis. Aikaisemmin on päästy tämän menetelmän kautta myönteiseen päätökseen, mutta tällä kertaa meidän pitää kyllä katsoa tätä tekstiä hyvin nopeasti. Minusta tuntuu, että nyt kuitenkin on mahdollista tehdä tehokasta työtä. Samalla pitäen mielessä keskustelut, joita aikaisemmin olemme käyneet. Tässä on kaksi selkeästi erilaista aloja. ja haluaisin katsoa tuota tullipuolta erityisesti. Tämä on tärkeä kysymys. alueiden Eurooppa, jossa voidaan vapaasti liikkua alueelta toiselle, tarvitaan luonnollisesti sellaista tullijärjestelmää, joka on sekä tehokas että avoin toiminnassaan ja järjestelmän, jossa voidaan toimia nopeasti. Tai toteuttaa vähän automaattisemman tyyppistä valvontaa. automaattisuus on lisääntynyt ja on ajateltava, miten se auttaa taloutta ja ihmisiä siinä, että ihmiset voivat helpommin valita, missä asuvat. Meidän on pidettävä siis kiinni määräajoista 2020 eli ensi vuoden ja vuoden 2020 välillä löytää jonkinlainen mahdollisuus saada tietoautomatiikkaa tulli tullijärjestelmään. Ja samalla järjestelmällisesti ja jatkuvasti on parannettava näitä valvontajärjestelmiä. Yksityiskohtaisemmin haluaisin sanoa, että petoksiin on kiinnitettävä enemmän huomiota. On ajateltava sinänsä kuljetuksia, mutta myöskin kulttuurikysymyksiä enemmän, eli tekijäteollisoikeudet. Meidän pitää nyt välttää se, että ylikuormitetaan järjestelmä, eli luodaan sitä kautta ongelmia järjestelmän, joka on riittämätön monilta osin tällä hetkellä. Mutta tällä hetkellä sanoisin vain, että on välttämätöntä saada aikaan tämä ero ja sitten tullia pitäisi katsoa prioriteettina. Kiitos. Very much. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Mantas. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja myös kaikille muillekin tervetuloa takaisin, kuten tekin jo sanoitte. Niin. Schmidt äh, pyysi minua korvaamaan hänet. Hän halusi olla Yhdysvalloissa, joten minulla on suuri kunnia edustaa häntä. Todellinen demokraatti. Hän on ilahtunut nähdessä, että komissio on päättänyt erottaa fiskalis- ja customs-ohjelmat toisistaan, aivan kuten kollegat jo mainitsivatkin, koska se mahdollistaa sen, että oikeudellinen tilanne on huomattavasti vähemmän kimurantti. Lisäksi me kannatamme tätä ehdotusta. Se on hyödyksi jäsenvaltioille. Kun puhutaan tullista, niin tarvitaan enemmän eurooppalaista yhteistyötä. Se on myös oikeudenmukaisempaa muille maille ähm, rajojen ulkopuolella. Mutta siinä on joitakin huolena, että komissio asettaa kunnianhimoisia tavoitteita tullipuolella. Ja Schmidt on sitä mieltä, että on tärkeää, että sinne suunnataan riittävästi varoja ja tuetaan uutta tietotekniikkajärjestelmää ja customsin nykyaikaistamista. Jäsenvaltiot tuskin ovat samaa mieltä. Heti kun rahaa menee, niin vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot eivät enää ole tavattavissa. Millä tavalla komissio sitten varmistaa sen, että jäsenvaltiot asettavat etusijalle tämän kunnianhimoisemman tavoitteen? Ulle Schmidt ei myöskään ole vakuuttunut siitä, että mitä erityistä tullivirastoa tarvitaan. Ei tarvita uusia virastoja. Se saattaa vain johtaa päällekkäisin, päällekkäisin työhön muiden virastojen kanssa. Ja tietysti se maksaa paljon. Siinä kaikki, mitä hän halusi lisätä. Hän haluaa kiittää kaikkia siitä, että olemme tehneet yhteistyötä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Onko muita kommentteja? Ei. Siinä tapauksessa, ai anteeksi, että en toivotan tervetulleeksi komissiota. Descalo on paikalla. Hän on yksikön päällikkö. Ja resurssien edustaja. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Ei. Kyllä, ei. Olkaapa hyvä. Descalo, olkaa hyvä. Okay, thank you, Mr. Chairman. And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 Well, very useful summary and thank you very much. Tämä oli hyödyllinen yhteenveto. Kiitoksia siitä kovasti. Kuten tiedätte, tämä valiokunta on kovasti tukenut tarvetta rahoittaa tehokasta tullipalvelua. Ja olemme pohtineet näitä muitakin nykyaikaistamisnäkökohtia The Gripin kanssa, mutta varmaan Valtasaara sitten yhdessä varjoesittelijöidensä kanssa myöskin valvoo tilannetta seuraavaa tarkastusta kohti. Ja sitten kun katsotaan aikataulua, hetkinen, onko meillä aikataulua tällä? Ei vielä. Selvä. Koordinaattorit siis katsovat tätä aikataulua parin viikon sisään. Pyrimme kuitenkin menemään eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Onko lisättävää komission kommentteihin? Kiitoksia. Ja näin siirrytään äänestämään iltapäivän kysymyksistä. Käsittelemme De Jongin mietinnön alkuun, joka koskee budjettia. Sitten Koferaatti ja Greh näistä kolmikantaneuvotteluista. neuvotteluista. Eli pohdimme näitä sitten tuossa lopuksi. Eli ensinnäkin De Jongin mietintö, joka koskee budjettia 2013 ja pääluokkaa 3. Tavoitteena on hyväksyä nämä kompromissit. Annan teille puheenvuoron, että voitte esitellä meille äänestyksen. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Voin varmasti puhua ihan lyhyesti. Yhteistyö on budjetin saralla toiminut hyvin. Olen saanut paljon ehdotuksia tarkistuksiksi budjettikohtiin. Olemme saaneet aikaan myös muutamia kompromisseja, kompromissitarkistuksia. Suurinen tarkistus on tehty yhteen yksittäiseen budjettikohtaan muistaakseni, mutta käsittääkseni lausunnosta äänestetään ensin, joten voin palata tähän myöhemmin. Kiitos. Do you want to talk about the budget line now? Haluatteko puhua budjettikohdasta nyt? Vai kun teille puheenvuoron sitten, kun lausunto on käsitelty? No hyvä. Käydään lausunto läpi siis ensin. Oletko kaikki valmiita äänestämään? En tiedä, tarvitaanko tässä nyt äänestyskortteja, mutta jos nyt ovat mukana, ai teillä ei ole. No enköhän näe kaikki täältä. Jos tulee, niin lasketaan sitten. Äänestysluettelossa siis kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 12. Ramonilta 12 puolesta Täytyy laskea puolesta. Pitäkääs nyt kätenne ylhäällä. Kahdeksan puolesta vastaan. Kaksitoista. Tyhjää. Kolme. Ei kun neljä. Hyväksytty. Ei, anteeksi, vaan hylätty, sanoo puheenjohtaja. 13 puolesta. Vastaan. Selkeästi hylätty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 4 De Jongilta puolesta. Puolesta Onko teillä kortit mukana vastaan? Selkeästi hylätty. 5 De Jongilta puolesta vastaan. Selkeästi myöskin hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty ja 14 puolesta ei, siis 12, sitä ei hyväksytty. Nyt äänestetään 14. 14 siis puolesta vastaan. Sekin hylätty. Ja koko lausuntoluonnos puolesta. against? Vastaan. Hyväksytty yksimielisesti. Kiitoksia. nyt on budjettikohtaista voidaan puhua. Halusitko käsitellä niitä? Minusta uh, the... tuntuu puheenjohtaja oikeastaan, että tuorein teksti esitettynä on aivan oikea. Solvitin osalta 1,3 miljoonaa. Halusin varmistaa sen aikaisemmissa versioissa oli 1 miljoona lisää verrattuna nykybudjettikohtaan. Eli tämä taulukko, joka teillä nyt on, on aivan oikea vastaa tuoreinta neuvotteluiden tilaa. If we go through this... Eli jos käydään läpi tämä kohta kohdalta, So I'll, I'll call out the, uh, the line numbers and then we'll just vote them through. So we just make up. Minä luen nämä numerot, joten tehdään tämä sitten ihan selväksi. 6900 puolesta. Siis tarkistus 6900 puolesta. Puolesta. Kokeillaanpa sähköäänestys. Onko muita oleilla kortti? We'll do, because we have quite a lot to do. So tässä aika paljon työtä. Äänestys on alkanut. 6900 tarkistuksesta. The vote. Everybody voting? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 16 vastaan. Eli hylätty. 6901. Äänestys alkanut. 6901. Ai 6901 ja 6902. Niistä äänestää yhdessä. 6901, 6902 puolesta. Ei, vaan äänestys on alkanut. Vote. Anyone not voted? No. The vote's closed. Äänestys on päättynyt. Äänestys on päättynyt 18 vastaan ja 11 puolesta. 6903. Äänestys on alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 16 puolesta 13 vastaan. 6904 suullisen tarkistuksineen. Se täytyy löytyä tuolta luettelon lopusta. Puolesta vastaan ja hyväksytty. Eli 6905 raukeaa. 6907 puolesta vastaan hyväksytty. 6906 puolesta vastaan hyväksytty. Ja näin. Tässä on oikeastaan kaikki budjettikohdat. Kiitoksia siis. Halusitko sanoa jotain sitten seuraavasta budjettineuvotteluiden askelesta? Meeting planned for... Good. All right. Well, um, Hyvä. No, tiedän, että voimakkaasti puolatte kantaamme budjetista, joten odottelemme sitten kuulevamme, että olette toiminut menestyksellisesti. Kiitoksia ja näin siirrytään sitten koferaatin lausuntoon. Se menee Ekon valiokunnalle. Siinä käsitellään yhdentyneitä eurooppalaisia markkinoita – kortti-, ja mobiilimaksuille. Näin annan Koferaatille puheenvuoron ennen äänestystä. Ja koska tässä voivat myös varjoesittelijätkin nyt sitten ottaa kantaa, jos haluavat. Koferaatti ensin. Voglio solo ringraziare i relatori Ombra con i quali... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain kiittää varjoesittelijöitä. Me onnistuimme tekemään oikein hyvää yhteistyötä. Käsittääkseni keskeisimmät ongelmat on nyt ratkottu kompromissien kautta. Muutama pieni erimielisyys edelleen pienistä yksityiskohdista, mutta tuo kai kuuluu normaaliin elämään. Joten kaiken kaikkiaan uskoisin, että voimme hyväksyä lopputuloksen, joka näin heijastelee niitä keskusteluita, joita olemme käyneet lähikuukausien aikana. Minä olen hyvin kiitollinen tavasta, jolla kollegat ovat tässä tehneet yhteistyötä. Else want to, um, to comment? Kiitoksia. Onko muita kommentteja ennen kuin äänestämään? Mä ryhdytään äänestämään. Hansakillakin on korttinsa nyt, joten tällä ollaan täysin varustautuneita. Tarkistus yksi esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Kolme puolesta vastaan hyväksytty. Neljä puolesta vastaan hyväksytty. Viisi tunnilta äänestys on alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 18.11. Kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. Yhdeksän esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kymmenen, Arjosta Schwabilta puolesta vastaan hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan hyväksytty. 12 esittelijältä äänestys on alkanut. 12 Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 16 äänellä. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan hyväksytty. 20 on vedetty pois. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan hyväksytty. 30 puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Nyt nämä kaikki ilmeisesti raukeavat. 34 puolesta vastaan hyväksytty. Ja 35, anteeksi, tar- tarkistus 35 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt äänestetään koko lausuntoluonnoksesta sähköisesti. Äänestys on alkanut koko lausunnosta. lausunnosta. Äänestys on päättynyt 27 puolesta kaksi vastaan. Koferaatti, kiitoksia siis. Ja näin. Odottelemme, että tätä myös puoletta tuolla talousasioiden valiokunnassa. No niin, ja sitten kolmeen äänestykseen, jotka koskevat neuvottelumandaatteja, jotta päästäisiin ensimmäisen käsittelyn sopimukseen. Muistan, että sen menettely, jonka hyväksyimme valiokunnassa, se on mielestämme hyvin avoin. Ja esittelijät ensin esittävät asian koordinaattorille ja koordinaattorit sitten valiokunnalle, ja jos koordinaattorin enemmistö, jos on sitä mieltä. Ja sitten valiokunta hyväksyy tämän. Ja mitäs nämä säännöt nyt olivatkaan. Yli puolet täytyy olla puolesta. 21 ääntä puolesta tarvitaan tälle mandaatille. Jos kukaan nyt ajatteli lähteä, niin saattaa olla, että tarvitsemme ääntänne. Siinä tapauksessa pyydän edustaja Rochefortia tekemään yhdenvedon tästä kannasta hänen ehdotuksestaan mandaatiksi ja sitten siitä äänestään ja muut esittelijät voivat lyhyesti myöskin esittää tämän. Se on hyvä ajatus, koska haluamme saada sen myöskin tuonne pöytäkirjaan. Rochefort ensin ja jos muutkin haluavat, niin sitten. Uh, the vote is closed. Oh. All right, you put them in. Okay. All right. Okay. Right, the vote is closed. Äänestys on siis nyt päättynyt. 24 puolesta, yksi tyhjä. Eli mandaatti on saatu neuvotteluihin. Ja muistutamme vain siitä, että neuvottelu joukko on esittelijä ja kaikki varjot. Ja minä tai valiokunnan varapuheenjohtaja sitten toimii puheenjohtajana neuvotteluissa. No niin. Sitten siirrytään seuraavaan kohtaan. Mitä? vaihtoehtoisen ratkaisumenettelyyn. Ja ehkäpä Greg voi myöskin kutsua me, kertoa meille tästä jotain. Mutta kun olette paikalla, niin ehkäpä voitte lyhyesti sitten esitellä tämän tilanteen. Lidea tänne jäljellä na, li aħna napprovaw nadottaw ari. ewwel qari, iżda rridu li Good, okay. Yes, of course. Kiitoksia. Niin hyvin lyhyt kysymys, koska en saanut tietoa siitä, mitä neuvostossa menee. Mikä on neuvoston kanta? Mikä on neuvoston kanta tähän kysymykseen? Minä tuen siis tätä, mutta halusin vain tietää, että onko neuvosto jo käsitellyt tätä asiaa. Jider mille mill the, the council has asked... Niin, luonnollisestikin neuvosto on tarjonnut meille mahdollisuutta olla mukana näissä keskustelussa. Haluaisin tehdä sen selväksi, että me mikään yksipuolinen toimilla. Ja siksi asiasta keskusteltiin koordinaattorinkin kanssa. No, sitten meidän täytyy muodollisesti äänestää kahdesta asiasta. Ensin ADRstä, sitten ODRstä. Eli ensin nämä vaihtoehtoiset kistaratkaisumenettelyt äänestysmandaatiksi Grehin mietinnöllä. Votes closed. Äänestys on päättynyt 23 ääntä puolesta, joten teillä on nyt mandaattinne. Ja sitten toinen äänestys näistä online kiistanratkaisumenettelystä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 23 puolesta yksi tyhjää. Niin. Ja nyt aiomme järjestää sitten kolmikantaneuvottelut tähän ja muistuttaa teitä siitä, että Tietysti neuvotteluryhmä sitten päättää neuvoston kanssa, millä tavalla nämä kaksi asiaa pitää hoitaa. Tässä on jotain päällekkäisiäkin asioita, mutta e- eri esittelijät ja minusta olisi järkevää, että molemmat esittäjät kävisivät molemmissa tilaisuuksissa. Keskustelemme siitä, sitten meillä on esittelijät ja varjoesittelijät. Puheenjohtajana on joko minä tai sitten yksi varapuheenjohtajista. No niin, ja sitten toinen asia, joka täytyy käsitellä, koskee eurooppalaista ohjausjaksoa. Eli Muistan, että, että Ekon valiokunta on tässä johtovaliokuntana. Se käsittelee asioita, jotka liittyvät eurooppalaiseen ohjausjaksoon Euroopan politiikan koordinointiin. Siinä on kuitenkin osioita, jotka kuuluvat meidän valiokunnallemme. Ja näin ollen valmistelimme. Niin ja me hyväksyimme myöskin nämä tarkistukset. Ei me pohdimme niitä. Eli tarkistukset on valmisteltu poliittisten ryhmien koordinaattoreiden toimesta. Ja niistä äänestetään 18.9. koska meillä ei ollut aikaa tehdä tästä täyttä mietintöä. Nyt meillä on itse asiassa vain tilaisuus sitten esittää kommentteja, jos sellaisia on näistä tarkistuksista. Ja ehkäpä paras olisi, jos tarkistusten tekijät ovat paikalla sanomaan niistä jotain. Ensimmäinen tarkistussetti on Grechiltä. Haluatteko kommentoida sitä? Näin sitten kollegat voivat myös kommentoida asiaa. Kiitos. Keskeisin seikka, jonka haluaisin esittää, on se, että meillä ei ollut valtavasti aikaa osallistua kunnolla ohjausjaksoon. Eli yritin esittää muutaman tarkistuksen, jotka heijastelisivat meidän valiokuntamme kantaa. Päätettiin, että sisämarkkinoiden pitäisi olla yksi perusperiaate 2020 tavoitteille ja siksi minun tarkistukseni liittyvät siihen, miten tärkeinä sisämarkkinoiden markkinoita voidaan pitää tämän kriisin osalta ja ylipäätään EUn taloudessa, jotta voitaisiin saada lisää vaurautta ja saada parempi yhteiskunnallinen tulevaisuus. Kiitos. I think it's been good. Niin, kiitoksia. Tämä on erittäin hyvä, että olette kiinnittäneet huomioon varsinkin näihin omiin mietintöihimme tästä, varsinkin se, jota johditte sisämarkkinoista kuluttajille ja kansalaisille. Ja sitten seuraavat askeleet kohti kasvua oli myöskin tämä päätösasemainen kesäkuussa. Turunen on esittänyt taas tarkistuksen, alkoi Ryylä käsitellä niitä? Ei. Manders on esittänyt tarkistuksen. Tuan, haluatko käyttää siitä puheenvuoron? Uh, I just wanted... And, um, I... Selvä. No, siinä taitavatkin olla kaikki tarkistusten esittäjät. Onko muita kommentteja tästä ehdotuksesta? Ennen kuin sitä äänestetään ensi kerralla. Itseltäni kommentti. Olemme keskustelleet asiasta koordinaattoreiden kanssa ja keskustelemme tässä syyskuun kokouksessamme ja käsittelemme koko tätä eurooppaista ohjausjaksoa, sen tulevaa rakennetta ja sitä, millä tavalla yhtenäismarkkinat varsinkin ja kilpailukykykysymykset voidaan integroida paremmin tähän prosessiin. Keskustelua on hallinnut kovasti talous- ja budjettikoordinointimatriisi, mutta Varmaankin tämä valiokunta on vakuuttunut siitä, että sisämarkkinoita kannattaa viedä eteenpäin, jos halutaan taloudellista toimintaa parantaa, kuten myöskin kasvua, työllisyyttä ja kuluttajien luottamusta. Kaikki tämä pitäisi heijastella sitten siinä seminaarissa. Tiedän, että tässä vaaditaan komissiota sisällyttämään tiettyjä viittauksia niin valvonta-asiakirjoihin, joita olemme jo tarkastelleet, kuten sisämarkkinoiden tulostaulua. Eli me tarkastelemme tätä rakentavammalla tavalla ja varsinkin kokouksessa esittelen, edustan tätä valiokuntaa, eli puheenjohtajakokouksessa otan tämän asian esille ja se on tärkeä sitten, kun asioita otetaan ekonissa esille. Haluan vakuuttaa teille sen, että seuraavana vuonna 2013 meillä pitää olla enemmän aikaa mietinnön valmisteluun. Ja sitä katsomme yhdessä koordinaattorin kanssa ja aiomme esittää ehdotuksia tässä suhteessa. Siinä tapauksessa voidaan päättää tämän kohdan käsittely. Nyt tässä ollaan vähän etuajassa ja kooperaatio on paikalla. Halusin vain varmistaa, että Haluaisin nähdä, onko komission edustaja täällä. Pitäisikö pitää puolen tunnin tauko? Anteeksi, tässä nyt vain mietin. Uh, since we know that uh, Mr. Juvin, I think, is not going to arrive until about ja koska Juvan ei tule paikalle ennen kuin vasta viiden maissa, ja komissiokaan ei ole paikalla, ja koska olette niin tehokkaasti äänestäneet, niin annan teille puolen tunnin T-tauon brittimalliin. Minusta on hyvä, että koferaatti teidän äänsiänne käsittelee komissio. Eli ollaan täällä tasan 16.30 aloittelemassa koferaatin asian käsittelyä. Kiitoksia. Nähdään siis puoli viideltä.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 uso, usan. All right, ladies and gentlemen, thank you very much indeed. No niin, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia siitä, että jaksoitte odottaa. Kiitoksia kooperaatille myöskin kärsivällisyydestä. Chotren on täällä paikalla vai kuka täällä nyt onkaan? Mr. Reuters, is that right? Have I got? Reuters on ilmeisesti paikalla. Hän on TEN verkostojen yksikön johtaja. Hän on käynyt liikennevaliokunnassa tänään, kiiran iltapäivä siis. Tarkoituksena on keskustella tarkistuksista koferaatin öö, äh, mietintöön eurooppalaisen liikenneverkon kehittämisestä. Koferaatti on paikalla. Hanslik puhuu EPPn nimissä. Uh, and uh, do we have any other shadows? Onko muita varjoja? Niin, kyllä te olette täystyöllistetty tänä iltapäivänä. Onko muita varjoesittelijöitä muista poliittisista ryhmistä? No näin voidaan käydä yleinen keskustelu. Kutsun esittelijän kertomaan, kertomaan näistä tarkistuksista ja sitten kuulemme varjoesittelijöitä. Ja sitten Reuters voi kommentoida tätä ja keskustelemme myös tästä lopullisesta aikataulusta. Grazie Presidente. Eh,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 Good. Okay. Well, thank you very much indeed. Esititte monia tarkistuksia. Niin, kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Iljana Ivanovan nimissä haluaisin onnitella koferaattia erinomaisesta työstä. Meillä kaikilla on yhteinen tavoite tehdä sen siistä sellainen, että se vastaa paremmin kuluttajien tarpeita ja vie sisämarkkinoita päätökseen. Tästä syystä on tärkeää, että kun me nyt tämä teksti konkreettisena, niin se voi myös viedä meitä kohti näitä tavoitteita. Edustaja Vanva lähestyy tätä mietintöä yleisesti, varsinkin kun tarkastellaan kaikkien käyttäjien mahdollista hyödyntää sitä tieliikenneturvallisuuden lisääntämisen ja kuluttajan suojan lisäämisen näkökulmasta. Jotta voitaisiin lisää vahvistaa tätä mietintöä, Ivanova on sitä mieltä, että täytyy sopia useista kohdista, joita EPP-ryhmä on ehdottanut. Meidän täytyy välttää Lisähallinnollisen taakan muodostaminen jäsenvaltiolle, alueellinen ja paikall- paikallisviranomaisten ja sidosryhmien, jotka ovat mukana, ja tarpeettomat kustannukset, jotka koituvat Euroopan taloudelle. Meidän täytyy myös painottaa sitä, miten tärkeää on haja-asutusalueella saada hyödyntää tätä. Meidän kansalaistemme tulisi kyetä nauttimaan vapaasta liikkuvuudesta riippumatta siitä maantieteestä alueesta, jossa elävät. Kolmanneksi yhteisen eurooppalaisen liikennealustan luominen tulee tapahtua käsi kädessä muutaminen kanssa, jotta voidaan saada paras mahdollinen hyöty käyttäjille. Sen tulee tarjota matkustajille hyvää tietoa siistä yhteisiä standardisoituja tapoja lipuiksi ja mahdollistaen sen, että rajoilyttävässä matkustelussa voidaan käyttää yhtä yksittäistä lippua, joka olisi voimassa siis eri liikennemuodoissa. Tämän alustan tulee myös vastaanottaa kuluttajien valituksia. Ja sen taustalla tulisi olla kaikkein tehokkain käytännön jäsenvaltioissa liikennepuolella. Käytäntö, joka voisi tarjota lisäarvoa kaikille EU-kansalaisille. Kun tarkastellaan sitten näitä määräaikoja, niin Euroopan komissio ehdotti vuonna 2000 13 ilmeisesti. Anteeksi, 2030-2050, että tämä verkosto vietäisiin päätökseen. Kun otetaan huomioon kuitenkin tämänhetkinen talouskriisi ja hauras yhteiskunnallinen tilanne monissa EU-maissa, kuten myöskin uusien jäsenvaltioiden heikompi tilanne, meidän täytyy löytää kompromissi jotta poikkeuksia voidaan sisällyttää asetuksemme säännöksiin tai jotta tästä määräistä tehtäisiin joustava. Edustaja Ivanova toivoo, että EPPn esittämät näkökannat saavat tukenne ja että löydämme yhteisen käsityksen aiheista, jotka nyt vaikuttavat vielä ristiriitaisilta. Kiitoksia. Tämä oli Ivanovan varjoesittelijän näkemys. Uh, thank you very much indeed, Mrs. Hanslik. Uh, now. Kiitoksia kovasti, edustaja Hanslik. Edustaja Manders, halusitko käyttää puheenvuoron tästä asiasta? On behalf of the Liberals. On behalf of the Liberals. Or oh, shall I let Mrs. Marula speak first? Vai antaako Rylen puhua ensin, kun hän on varjoesittelijänä vihreistä? Ryle. Äh, ich möchte den Bericht... Paljon kiitoksia. Minä haluaisin todella tukea esittelijää tässä ajatuksessa, että koordinaattoreille annetaan tehtäväksi hoitaa tätä vuoropuhelua meidän nimissämme ja pyytäisin EPPtä pohtimaan sitä, että suuret liikennehankkeet viime aikoina ovat olleet yhä kiistanalaisemman keskustelun kohteena. Ja jos ongelmana on se, että mitään vuoropuhelun mahdollisuuksia ei ole, niin hallinnolliset kustannukset kasvavat entisestään ja tämä koordinaattoreiden tehtävä on siksi tärkeä. Olisi hyvä, jos koordinaattorit voisivat tätä vielä pohtia Stuttgartista. Minulla on kokemusta, jos ajoissa olisi käyty keskustelua kyseisten kansalaisten kanssa, tämä ongelma olisi voitu ratkaista ennalta. Ja jos konfliktiin lähdetään, niin siitä tulee hankalasti ratkaistava ja se maksaa paljon. Siksi vuoropuhelun foorumit ja lisäkoordinointi ehkä on aluksi kalliimpaa, mutta se varmasti kannattaa pidemmällä aikavälillä. Kiitos. Thank you. Um... Yeah, to Mr. Schmidt. To Mr. Schmidt, yeah, yeah, it's important. Niin, Schmidtin kannalta. No varmasti tämä on tärkeä aihe, kun katsotaan, miten paljon täällä on porukkaa, mutta minulla on tässä briefaus. Joudun tämän lukemaan. Hän on esittelijän kanssa samaa mieltä koordinaattorin roolista. Vankka, uskottava koordinaattori on tärkeä. Kestävä vihreä liikenne on tärkeää välttämätöntä, mutta hän on sitä mieltä, että EU voi tehdä enemmänkin – meidän pitäisi tukea eikä ainoastaan sallia kehitykset innovaation kautta. Ei voida rahoittaa verkostoja kaikilla haja-asutusalueilla Euroopassa. Selkeästi pitää olla eurooppalaista lisäarvoa ja pullonkauloihin pitää puuttua erityisesti aikataulusta – on totta, että on hankala nyt arvioida, mikä on taloustilanne vuonna 2030 tai 2050, mutta nyt jäsenvaltiot todella on saatava tähän työhön mukaan. Olisi myös kiittää kaikkia yhteistyöstä. Uh, thank you very much, Twan. Uh, does anybody...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 Kuten aikaisemmin sanoin, teen yhteistyötä edelleen varjoesittelijöiden kanssa, jotta voimme saada aikaan tehokkaampia, parempia kompromisseja. Lyhyesti vain palaisin muutamaan kysymykseen. Uskon kyllä tällaiseen ennaltaehkäisevään vuoropuheluun erityisesti kun lähdetään investointeihin, jotka johtavat suurin muutoksen ihmisten elämässä. Ihmisten, joilla on syntynyt elämässä tietyt tavat. Infrastruktuurihankkeet ovat juuri tällaisia. Usein toimitaan sellaisilla alueilla, joilla on jo jotakin – eikä tässä voida päättää kaikkia niiden ihmisten tilasta, jotka siellä jo asuvat. Eli vuoropuhelua tarvitaan. Paljon etua on siitä, että vuoropuhelua käydään etukäteen, näin voi syntyä konsensus ja tämä vähentää ongelmia myöhemmässä vaiheessa. Joten edustaja Hanslik, joka esittää EPPn varjoesittelijän kannan. Olen kanssani samaa mieltä. Aivan samoin kuin te olen sitä mieltä, että pitää määritellä jonkinlainen foorumi verkostojen, verkostojen varten ja jonkinlainen foorumi käyttäjiä varten. Ei tämä ole nyt ihan täysin meidän valiokuntamme toimivallassa, mutta se, että päätetään perusperiaatteista liikenneverkostojen osalta on tärkeä. Meidän pitää voida myös arvioida mahdollisuuksia, esimerkiksi kun ajatellaan linkkejä kuluttajien ja verkostojen välillä. Me täysin ymmärrämme kyllä ne ongelmat, joita komissio on esittänyt. Ja minähän jo viittasinkin näihin kahteen seikkaan – meidän pitää olla siis hyvin tarkkana siinä, miten hallinnoidaan, minkälaisia ehtoja on noudatettava. Meidän pitäisi olla tarkkana. Ajatella esimerkiksi, miten Yhdysvalloissa – asiat on hoidettu. Kyllä meillä jonkinlainen aikataulu pitää olla, mutta pragmaattisesti terveellä järjellä ajatellen niin, ettei suljeta pois jouston mahdollisuuksia. Kuitenkin on totta kai otettava huomioon se, että kurinalaisesti on noudatettava myös aikatauluja. Mutta tässä tehdään työtä yksittäisten tarkistusten esittäjien kanssa lähipäivinä. Varjoesittelijöiden myös. Varjoesittelijät auttoivat ensivaiheessa minua kovasti. Työ on ollut tiukka, mutta kiitos oikein paljon yhteistyöstä. Good. Well, thank you very much for you. Hyvä, kiitoksia siitä, että olet osoittanut johtajuutta tässä tärkeässä lausunnossa. Aikataulun nyt on se, että tästä äänestetään 11.10 ja se hyväksytään talousvaliokunnassa 5.11. Meillä on myös säännös kompromissitarkistuksista keskustelemiseksi 10.10. jos Kofrate haluaa sitä hyödyntää, mutta katsotaanpa sitten millä tavalla tämä teidän keskustelunne edistyy varjoesittelijöiden kanssa. Ja kiitoksia kovasti myös komissiolle siitä, että se oli täällä mukana. No niin, kello on tasan viisi, joten siirrymme viimeiseen tämän päivän aiheeseen. Oikein ilahduttavaa on saada toivottaa Philippe Juvin. Tervetulleeksi tänne kokoukseen. Hän alkoi nimittäin esitellä meille ähm, mietintöluonnoksensa komission ehdotukseksi direktiiviksi käyttöoikeussopimusten tekemiseksi. Täällä on monia varjoesittelijöitä paikalla. Minä Panzeri Manders puhuu ilmeisesti Buzoin puolesta ja Ryyle on paikalla. Tuon, joo, selvä, puhut. Gustafsson, onko hän paikalla? Ilahduttava on toivottaa Joanna Tchukovska, joka on komissiosta, joka on täällä aiemminkin puhunut asiasta. Anna hänelle puheenvuoron sitten, kun on kuultu esittelijää ja olemme saaneet kuulla asiasta esittelijältä siis. Ai onko neuvostosta joku paikalla? En ole varma, ei taida olla. Filip, annan sinulle puheenvuoron, jotta voit esitellä tämän työsi meille. Merci, monsieur le président. Bien, bien nous... Well, with that caveat, um, and I have to say that I'm... Um, niin, kiitoksia tästä. Olen nähnyt englanninkielisen tekstin ja minullakin on ollut joitakin kysymyksiä äh, esitettynä, jotka ovat olleet hyvin hienosti esitettyjä. Mutta käsittääkseni tämä on ollut erittäin kattava työ ja erittäin huolellisesti tehtyä. Kiitämme siitä. Kuulemme sitten varjojen ja esittelijöiden näkemyksen. Ja minäkin kommentoin. Eli panseeri ensimmäisenä. Grazie Presidente. <clears throat> Io ringrazio... Kiitos puheenjohtaja. Minä olisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Hän on ollut hyvin avoin suhtautumisessaan varjoesittelijöiden suuntaan. Siitä kiitän. Haluaisin kommentoida tätä myönteisesti. koska tässä uudelleenjärjestelyt tai yksinkertaistamiset tuovat paljon arvokasta lisäselvyyttä ja yksinkertaisempaa järjestelmää, mutta on tässä muitakin kysymyksiä, joihin pitää puuttua. Ensinnäkin, jos ajatellaan julkisten viranomaisten päättämismahdollisuutta vapaasti päättää, miten hallinnoidaan ja täytäntöön pannaan tällaisia sopimuksia, jotka koskevat palveluita. Ja tämä direktiivi ei koske sellaisia aloja, joilla on jo alakohtaiset direktiivit. Yksinkertaistaminen tietenkin voluntarien osalta tekee tämän helpommaksi asiaksi se ei kukaan ja niin edelleen. Nämä ovat kysymyksiä, joita varmasti kannattaa pohtia. Myöskin merkittävän taloudellisen riskin määritteleminen, se, että mietitään sitä, mitä epävarmuutta markkinoilla on, on ihan hyvä asia. Ja sitten käyttöoikeussopimuksen arvon arvioiminen. Tämä on helpommin hallinnoitava järjestelmä kuin mitä komissio on alun perin ehdottanut. Samoin kun puhutaan käyttöoikeussopimuksen pituudesta ja sitten tuo in-house sisäinen määräysvalta asia. Sitä pitäisi varmasti vielä pohtia. Kyllä tässä on sellaisia kohtia, joita pitää vielä työstää, jotta teksti paranisi entisestään. Me olemme sitä mieltä, ettei ole hyvä, että poistetaan tuo koko linkaarikysymys. Kyllä lisä, lisä yksinkertaistaminen on tarpeen, enkä pidä hyvänä myöskään sitä, että tuo liite kaksi halutaan poistaa. Ja sitten kolmanneksi, kun on puhuttu siitä, mikä on taloudellisesti edullisin tarjous. Se on tärkeä määritelmä, siitä tulisi pitää kiinni. Ja sitten työehdot, sosiaaliset olot tietyillä alueilla Euroopassa. Minun mielestäni uudistuksia näillä saroilla pitäisi tehdä niin, että – pyritään kestävään tuotantoprosessiin, kuten Tarabellan mietinnössä on sanottu. Myös 35 artiklan menettelyt takuut olisivat tärkeitä. Nämä ovat viimeisiä seikkoja, jotka ovat teknisiä kysymyksiä, jotka mahdollistavat sen, että sovitaan objektiivisista valintakriteereistä – artiklan 32 poistaminen ja kahdeksan. Olen sitä mieltä, että osa artiklaa 32 pitäisi, osa pitäisi säilyttää. Ehkä se voitaisiin liittää jotenkin tuohon seitsemään. 35-36 olen sitä mieltä, että tässä on kyse siitä, että arvioidaan laatua. Ne pitäisi jättää sinne ja pitäisi olla myöskin lauseke siitä, mitä jätetään ulkopuolelle ja mitä ympäristö- ja muuta lainsäädäntöä otetaan huomioon. Myös vähemmistöjen asema työvoimassa. Ja pitäisi ajatella vastuukysymyksiä koko, kautta koko tämän linjan. Tärkeitä seikkoja on otettu sinne ja olen sitä mieltä, että tämä teidän kirjoittamanne mietintö on oikein hyvä. Kiitokset. Thank you very much. Mr. Manders. Edustaja Manders, seuraava. Kiitoksia. Pahoittelen sitä, että Bus on paikalla. Ja jos on totta se, mitä Juvain juuri kertoi meille, eli että englanninkielinen teksti ei ole oikea pohja, niin kuvittelisin, että se mitä tässä luen on vähän hölmöä, koska se pohjautuu englanninkäisen tekstiin, eikö totta? No, luen kuitenkin tämän. Hetkinen. Busoik tukee Jvani monia ajatuksia. Esimerkiksi esittelijä lähestymistapa, joka pohjautuu tekstiin, joka tarjoaa enemmän joustavuutta julkisille viranomaisille yhdessä avoimuussäännösten kanssa. Busoi kannattaa kovasti tätä vapaan hallinnon periaatetta julkiselle viranomaisille sitten muutama kommentti määritelmästä. Hän kannattaa myös sitä, että esittelijä on pyrkinyt rationalisoimaan selventämään määritelmiä yleisesti ottaen käyttöoikeussopimuskäsite ja suuret käyttöriskit tässä suhteessa. Esittelijä on näitä käsitteitä selventänyt hyvin, mutta hän toteaa myös, että meidän täytyy huolella pohtia operationaalinen riski kaltaisia termejä, koska se saattaa aiheuttaa juridista hämminkiä. Sitten tämä elinkaaren liittyvä kommentti, samat kommentit kuin Panzerilta. Se on nyt poistettu täältä. Taloudellisesti kaikkein parhaimpana tarjouksena, mutta haluaisimme, että se poistaisin tästä julkisen hankintojen direktiivistä. Sitten Busoi kannattaa niiden artikloiden uudelleenmuotoilua, jotka koskevat määritelmiä näistä muista yrityksistä, jotka liittyvät tilanteeseen, mutta hän halusi myös ottaa sisäisen määräysvallan ja sen määritelmän ja sen sisällyttäväksi vain artiklan 15. Ja sen sijaan, että olisi 90 prosenttia toiminnasta mainittu, niin pitäisi olla kaikki. Esittelijä on jättänyt tämän sisäisen määräysmallan poikkeuksen artiklan 2 kohta 15. Se johtaisi siihen, että useampi sopimus jäisi kilpailu ulkopuolelle, mikä kyllä on koko tämän lainsäädännön tavoitteiden äh, kanssa ristiriidassa. Kestosta. Hän on sitä mieltä, että esittelijän ehdotus käyttöoikeussopimuksille menee oikeaan suuntaan. On tietysti oleellista, että tämä riskinsiirto säilytetään ajallisesti rajattuihin käyttöoikeussopimuksiin ja että se ei voi olla pidempi kuin tavallinen ajanjakso. Kun otetaan huomioon, että käyttöoikeussopimukset eivät ole täydellisiä, meidän täytyy myös tarjota ehdottomasti jonkunnäköistä joustavuutta sen suhteen, miten näitä sopimuksia voidaan muokata. Ja siitä mielessä edustaja Busoi kannattaa esittelijän ehdotusta ja on valmis käymään keskustelua. Tästä haluan myös kiittää esittelijää ja kaikkia mukana olleita kollegoita. Puheenjohtaja, kiitoksia. Jäämme odottelemaan sitten teidän työpanostannekin tässä asiassa. Niin, tähän mennessä se mikä on nyt tästä asiasta kiertänyt. Itse asiassa vain kolme artiklaa on kyseessä. mä oon varmaan samaa mieltä, että ne eivät perustavanlaatuisesti muuta tätä rakennetta, kun pyritään yksinkertaistamaan selventämään ehdotusta. Edustaja Ryylä. Dank. Äh, ich möchte mich auch bei dem Berichterstatter... Paljon kiitoksia. Kiitokset minultakin esittelijälle ensin hyvästä yhteistyötä, avointa yhteistyötä. Tämä oli siitä kiitän samoin kuin valtavasta tehdystä työmäärästä. Esittelijä ei varmaankaan ylläty, etten ole ihan vakuuttunut. Minä edelleen haluan vastustaa komission ehdotusta, kun olen sitä mieltä, että tämä ehdotus hankaloittaa käyttöoikeussopimusten käyttämistä. Niistä tulee kalliimpia. Me tiedämme, miten kustannukset ovat kasvaneet 30 000 euroa tarjouskilpailua varten ja rajat ylittävien tarjojen määrä on siinä 5 prosentin luokka, eli kustannushyötykysymykset tulevat tässä mieleen, kuten osalta minulla on kyllä vähän epäilyitä Terveyskilpailukysymyksiä on säädelty jo pitkään ja ei ole oikeastaan mitään kiistanalaisempaa alaa, joten käyttöoikeussopimuksia koskevista säännöistä tuskin tulee helpompaa, yksinkertaisempaa lainsäädäntöä. Nyt on budjetit kovan paineen alla, eikä nyt ole järkeä hankaloittaa tätä alaa tämän ehdotuksen kautta. Kuitenkin oletan, että käyttöoikeussopimuksia tukeva enemmistö saadaan aikaiseksi ja silloin olen tietenkin valmis pragmaattisesti esittelijän ehdotuksen pohjalta tekemään työtä. Totta kai teen myös tarkistuksia tähän mietintöön. Olen sitä mieltä, että yksi kohta on erityisen hyvä. Ensimmäistä kertaa alue- ja paikallishallinto on otettu huomioon. Olen aina kritisoinut komission ehdotuksessa sitä, että Lissabonin sopimuksen muutoksia ei ole koskaan ole otettu huomioon, vaikka näillä asioilla on tarjouskilpailu- sopimusten osalta paljon merkitystä. On tärkeää, että painotetaan sitä, että hallinnolla on vapaan valinnan mahdollisuus. Lisäksi käyttöoikeussopimuksen osalta on pyritty todella – selvittää tuota osittain toteutettavan sopimuksen käsitettä. Sosiaalisten varjoesittelijän osalta sanoisin, että käyttöoikeussopimusten osalta ei kannata näin yksityiskohtaisesti puuttua teknisiin kysymyksiin. Oikeastaan kaikki asiantuntijat sanoivat, että käyttöoikeussopimuksissa on järkeä silloin vain, jos on tällainen laaja lähestymistapa. Eli ei pitäisi lähteä nyt niin yksityiskohtaisiin säätelyihin, vaan tällainen kevyt lähestymistapa käyttöoikeussopimusten osalta pari seikkaa aiheuttaa ongelmia. Esittelijän ehdotuksissa haluan ne lyhyesti mainita. Sosiaaliset käyttöoikeussopimukset johdantosan kappaleissa kaikki muistamme, että komissio lupaili meille, että kun ehdotus tehdään – tällaiset sosiaaliset palvelut jätetään ulkopuolelle. Niitä ei ole jätetty ulkopuolelle ja te olette jättäneet ulkopuolelle ainoastaan johdantosan kappaleiden osalta. Tämä ei riitä. Kun puhutte pienestä sopimuksen arvosta ja säätellään katastrofipalveluita, pelastuspalveluita, nämä ovat hyvin tärkeitä palveluita, eikä niitä voida ottaa tällaisten käyttöoikeussopimusten alle. Toinen ongelma – on toisessa mietinnössä esillä. Mielenkiintoista kyllä. Tunnettekaan kollegat alueiden komitean mietinnön alankomaiselta jäseneltä koolilta. Olisi mielenkiintoista, jos lähtisi nyt vertailemaan näitä kahta mietintöä. Tässä hyvin pitkälti myöskin ollaan kansallisilla linjoilla. Esittelijä hyvä jättää sähkön energian täysin ulkopuolelle, ei ainoastaan – verkkopalveluita, vaan kokonaan vähittäiskaupan myös, eli kokonaan energia-ala jää ulkopuolelle. Edustaja Koltas jättää veden ulkopuolelle. Tämä vastaa tietenkin alankomaiden käsitystä vedestä myös saksalaisten ohimennen sanoen. Eli tässä jotenkin tämä edustaja Syvänin argumentointi on sellaista, että se ei koske vettä. Edustaja Kohl haluaa tämän eksplisiittisesti jättää ulkopuolelle. No, vesi, sähkö, katastrofi, pelastuspalvelut pitää ottaa huomioon. Näistä kaikista asioista on meillä keskusteltava. Kiitos paljon. Uh, thank you very much, Mrs. Ruler. Kiitoksia, edustaja Ryylä. vain muutama kommentti minulta itseltänikin varjoesittelijänä. Haluaisin todeta, että yleisesti ottaen Jyvänin lähestymistapa, kuten myöskin nämä asettamassa tavoitteet ovat sellaisia, joita voimme kovasti tukea. Eli haluamme selventää ja uudelleen järjestellä, kuten myöskin yksinkertaista direktiiviä. Haluamme tehdä tästä toimivan työkalun. Tulee muistaa se, että julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tämän on tarkoitus olla erittäin toimiva työkalu sopimusosipuolille, jotta nämä voivat käyttää harkintavaltaansa tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta niillä on erilaisia sääntöjä, joiden avulla voidaan toimia, jotka eivät ole syrjiviä ja jossa prosessi on avoin tarjouskilpailuille. Ja on ihan selvää, millä tavalla seuraamukset toimivat ja prosessi on myös avoin. Tällä hetkellä mm, käyttösopimu- käyttöoikeussopimuksessa käyttöoikeuden määrittely ja sen hyödyntäminen vaihtelee kovasti jäsenvaltioiden välillä. Jotkut jäsenvaltiot ovat edistyneet kovasti tässä. Joissakin jäsenvaltioissa se ei ole lainkaan suosittua. Ja jotkut soveltavat näitä säännöksiä tietyn tyyppisiin sopimuksiin, mutta ei toisiin. Siitä syystä meidän tulisi varmistautua siitä, että tämä direktiivi ei ylitä paikallisia toiveita – koska paikallisviranomaisten tehtävänä on vastata niistä. Mutta samalla, jos haluamme direktiivin saada aikaiseksi näistä asioista, niin sen täytyy selkeästi sisältää myös nämä muut alueet. Eli haluamme keskittyä itse tähän prosessiin ja se on oleellista. Käsittääkseni esittelijä on tehnyt valtavan määrän työtä, kun hän on pyrkinyt saamaan aikaiseksi yksinkertaistetut, mutta selkeät määritelmät siitä, mistä käyttöoikeudessa on kysymys. Hän on tehnyt hyvää työtä ja tietysti voidaan käydä keskustelua siitä, miten niitä voidaan hienosäätää, mutta varsinkin kun tarkastellaan sitä, että käyttöoikeussopimus on ihan jo perusluonteeltaakin pimus. Ja sitä ehdottomasti varmasti sopimus aikanaan muutetaan ympäristö, teknologia tai kuluttajan toiveiden vuoksi. Ja saattaa olla paljon erilaisia syitä tähän. Hän on tehnyt minusta hyvää työtä tässä suhteessa ajatus tämän epätäydellisen sopimuksen ympärillä on oikein mielenkiintoinen. Ja sitten sopimuksen myöntämiskriteerit, äh, siinä pitää ehdottomasti ottaa huomioon sopimuksen luonne. Panzeri otti myös huomioon sen, että Tarabellan ehdotukset, jotka koskevat joitakin sopimusten järjestelykysymyksiä tai sosiaalisia standardeja, jotka niihin sovelletaan, ovat tärkeitä. Ja monet ovat jo ottanutkin sen esille. Eli on tärkeää katsoa tätä julkisten viranomaisten työkaluna, että tähän ei lisätä sellaisia asioita, joita pitäisi hoitaa olemassa olevan lainsäädännön nojalla EU:ssa. ssa Esimerkiksi lapsityövoima, jonka mainitsitte tässä, sehän kuuluu jo kansallisen sääntelyn piiriin. Ja minusta sitä ei suinkaan pidä tähän sisällyttää. Ei tämä ole mikään väline sille, että täytäntöönpanoa olemassa olevassa työlainsäädännössä tiukennetaan jäsenvaltiossa. Jos siinä on ongelmia, niin ne hoitaa sitten työllisyyspääosasto yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, eikä tällaisen julkisten hankintojen välineen avulla. Se on ihan selkeästi meidän kantamme, mutta meillä on tietysti mahdollisuus keskustella siitä sitten, kun puhutaan myös tästä perinteisestä hyödykedirektiivistä. Ja johdonmukaisesti meidän täytyy tätä soveltamista suorittaa kautta linjan. Sama koskee alihankintatapauksia. Nehän ovat operaattoreille hallinnollinen tapa toimia ja pitää jättääkin se niiden harkintavaltaan. Loppujen lopuksihan kyseessä on kuitenkin palvelun laatu, jota tarjotaan. Tässä on myös tärkeä kysymys laadusta, palveluiden laadusta ja tavoitteista. Sillä hyvin pitkälti useat näistä kriteereistä, joista on kysymys käyttöoikeuden toiminnassa, liittyvät nimenomaan tarjottujen palvelujen laatuun – suhteessa kansalaisia, joka niitä sitten käyttää. Ja sopimuksen suorittaja voi ehdottomasti sisältää kriteereitä palveluiden saannille eri tavoin. Se erottaa tämän aika selkeästi ihan tavallisesta julkisten palveluiden tarjonnasta. Ja tässä Hyvän on tämän asian kyllä hyvin ottanut esille. Eli se voitaisiin hyvin ottaa tähän sopimuksen myöntökriteereihin. Kun oletetaan, että kaikkien kansalliseen lainsäädäntöön vastataan, niin silloin sopimuksen haltija voi ehdottomasti päättää siitä, millä tavalla näitä palveluita tarjotaan, kunhan vain noihin kriteereihin vastataan. Yhteenvetona toteaisin siis, että meidän laajennetun työmme lopputulos yhdessä Juvani ja varjoesittelyiden kanssa, jossa pyrimme tarkastelemaan tilannetta muualla, käymään seminaareja läpi ja tarkastelemaan yksityiskohtia, jotka liittyvät käyttöoikeuteen. On kyllä ollut aivan oikeutettua työtä, kun katsotaan tätä lopputulossa. Se muodostaa erinomaisen pohjan tulevalle työlle. Ja toivon, että komissio myös on samaa mieltä, että aika merkittäviä muutoksia tarvitaan. Varsinkin jos halutaan tehdä tästä tehokas ja käyttökelpoinen väline, joka heijastelee kaikkia niitä tavoitteita, joita haluamme saada aikaiseksi. Mutta että samalla voidaan myös hyödyntää käyttöoikeutta ja parantaa palveluita, joita tarjotaan kuluttajille. Eli se oli minun puheenvuoroni. Nyt Ferheijan on täällä puheenvuoro luettelossa. Onkohan muita, en tiedä, mutta annan teille puheenvuoron. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensin Filip Syvää haluaisin kiittää rakentavassa hengessä tehdystä tiukasta työstä. Mielestäni erittäin harvoin näin intensiivisesti, välillä kiistanalaisestikin on keskusteltu, mutta juuri palveluiden käyttöoikeussopimusten osalta tämä on tärkeää, kun tilanteet vaihtelevat niin kovasti jäsenvaltiosta toiseen. On olemassa sellaisia rakenteita, jotka ovat hyvin erilaisia käyttöoikeuksien osalta, Eli vaikutukset olisivat hyvin erilaiset eri jäsenvaltioiden kesken. Tässä yhteydessä minun on myös sanottava, että tuen edustaja Ryylen ehdotusta meidän kannaltamme myös. Ei siksi, ettei mietintöluonnos olisi hyvä, mutta komission luonnos ei nyt ole oikein sopiva ajatellen, mitä on lupailtu ajatellen – miten välttämätön tämä direktiivi on. Sitä ei ole nyt selvästi vielä esitetty. Philip Schyfänin tiukka työ on myöskin osoittanut sen, että komission ehdotus vaati kyllä lisätyötä. Tämä ei ole mitenkään tällainen light approach lähestymistapa, joten on ajateltava sitä, minkälainen hallinnollinen taakka tästä syntyy alue- ja paikallisviranomaisille, jotka julkisia hankintoja – tekevät. Tämä työtaakka voi olla merkittävä. Olen hyvin iloinen siitä, että Felix Syvään työssään on jättänyt pois monia aiheita, jotka eivät olleet välttämättömiä. Keskittynyt tässä todella tärkeimpiin. Pari seikkaa vielä vaatii paljon keskustelua. kun välinen yhteistyö ja tämä sisäinen määräysvaltakysymys, in-house-kysymys. Näistä asioista keskustellaan varmasti vielä. Ja juuri käyttöoikeussopimusten osalta ei voida puhua ihan normaalista hankinnasta, vaan tällä alalla on tietyt erityiset, erityiset piirteet, jotka on otettava huomioon myös sosiaalisella alalla – Poikkeuksia varmasti vielä tulee määritellä. Kyllä tässä on ihan hyvä, mutta kollega Ryyle sanoi, että vesiala on tässä aivan erityisalana. En tiedä, hyväksyttäisiinkö tätä, jos tässä pitäisi tehdä ihan perustavanlaatua olevia muutoksia, joten keskustelun aikana, tämän työn aikana varmasti keskustellaan vielä paljon. Kiitos. Okay, well, thank you all very much. Kiitoksia kaikille tästä. Nyt sitten komission edustaja Shikovska voi kertoa, mikä on komission reaktio tähän ehdotukseen. Thank you very much. Well, thank you very much indeed, uh, Mrs. for, I uh, think, a very Kiitoksia komissioedustajan näistä hyvin rakentavista kohdista. Ja kiitän teistä siitä avusta, jota olette tähän mennessä tarjonnut. Tämä on hyvä pohja työlle. Paljon työtä on kuitenkin tehtävänä ja meidän täytyy katsoa sitten tämän asian ja muiden mahdollisten parannusten välistä suhdetta, jota valiokunta haluaa tehdä. Nyt annan vielä puheenvuoron Filip Juvanille, jotta hän voi kommentoida jotakin näitä kohteita, kollegat ovat esittäneet. Ja tämä voi vahvistaa uudelleen ehkäpä sen aikataulun, joka meillä on edessämme. Edustaja Juvan. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Näin alkuun haluan kiittää teitä kaikkia rakentavista kommenteistanne. Yleisesti ottaen haluan todeta, että tietenkin olen sitä mieltä, että teksti on tietysti tietyssä vaiheessa elinkaartaan ja sitä täytyy, sen rakentamista täytyy jatkaa, se on itsestään selvää. Edustaja Panzeri, kiitoksia kommenteista. Sosiaaliset ympäristökriteerit, jotka mainitsitte. Näitä, että olen vaatinut näissä kohdissa enemmän kuin alkuperäisteksti teksti vaatii. Ja olen valmis luonnollisestikin työstämään tätä edelleen. Meidän täytyy vain keskuudessamme ymmärtää, että se teksti, josta aiomme äänestää, on, on todellinen, sillä on todellinen merkitys julkisille viranomaisille ja käyttöoikeussopimusten tulevaisuudelle. Me emme saa tehdä sellaisia tekstejä, jotka ovat pelkästään jotain hyviä aikomuksia, vaan meidän täytyy saada aikaan kunnon pohjatyölle. Olen erittäin käytettävissä ne siis. Edustaja Mandesin mainitsema elinkaarikysymys. Minulla ei ole mitään yleistä äh, ajatusta siitä vielä nyt näin etukäteen. Asiasta täytyy keskustella ja sen muodosta eduista. Manders korosti tätä käytön vaikeutta. Ja huomioin, että tässä halutaan siirtyä 90 prosentista 100 prosenttiin, mutta monet kollegat eivät suinkaan ole samaa mieltä. Meidän täytyy vielä keskustella tästä asiasta. Ja on paljon erilaisia näkemyksiä, mukaan lukien poliittisten ryhmien sisällä. Ja meidän täytyy jonkun verran aikaa käyttää siihen, että löydetään sellainen ratkaisu, joka sopii kaikille. Yleisesti ottaen kuitenkin samaa mieltä siitä, mitä Mondes totesi. Ja kiitoksia edustaja Ryylä kommentista. Ensinnäkin alkuun sanoitte, että olitte valmis keskustelemaan, no sen jo tiesinkin. En olettanutkaan, että tänään olisin jo teidän mielenne muuttanut. Kyllähän tässä vielä aika on. Haluaisin sanoa kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että kun sanotte, että käyttöoikeusopimukset maksavat enemmän tulevaisuudessa, en usko, että sitä nyt voidaan mitenkään vahvistaa äh, näin yleissääntönä. Ja esimerkiksi tässä puhuttiin vaikkapa veden hinnasta käyttöoikeutena. Ranskassa esimerkiksi vesikeskustelu on aivan perustavallinen keskustelu. Ihmiset sanovat, että jos vesi siirretään käyttöoikeuden piiriin, niin silloin hinta nousee. Meillä olemme esittäneet tämän kysymyksen eri työpajoissa ja olemme saaneet erittäin mielenkiintoisia vastauksia. Ja se on johtanut siihen, että olemme todenneet, että onko vesi käyttöoikeutena kalliimpaa, kalliimpaa kuluttajalle, sehän on tärkeämpää kuin vesi muuten. Ja tietysti alun perin haluttiin sanoa kyllä, että jos sitä hoidetaan käyttöoikeussopimuksen avulla, niin silloin yleisesti ottaen se on kalliimpaa, se on totta, silloin kuin että se hoidetaan muuten. Mutta toiseksi sanottiin myös, että tosiasiassa verrataan nyt asioita, joita ei voi verrata keskenään. Sillä Tutkimukset osoittavat, että jos siirrytään käyttöoikeussopimukseen, niin silloin otetaan sinne mukaan kaikkein huonoimmin hoidetut ö, vesiverkostot. Ja se nostaa kustannuksia. Ja jos metodologisesti tämä jätetään nyt ulkopuolelle, eli verrataan samantasoisia vesiverkostoja keskenään, niin taloustieteilijät selventävät sitä, että kustannukset ovat aivan samat. No minä en taloustieteilijä ole, olen vain lukenut sen, mitä asiantuntijat ovat sanoneet ja pyrin oppimaan. Aha, tämä kevyt lähestymistapa sitten, yksinkertainen lähestymistapa seuraavaksi. artikkeli 26. Tässä tietysti kuluu tietty aika ja sitten kun se aika on kulunut, niin, niin silloin ehdokkuus raukeaa ja silloin käsitellään tasa-arvoisesti kaikkia ehdokkaita. Voidaan neuvotella kaikkien kanssa ja voidaan tehdä päätös siitä, mikä halutaan. Kaikki muu on vapaasti valittavissa teknisesti. Eli tämä lähestymistapa on erittäin kevyt Täytyy julkaista siis lau, lausunto asiasta, jotta kaikkia kohdataan tasaveroisesti. Täytyy tutkia kaikki eri ehdotukset avoimesti. Asiasta voidaan neuvotella ja sen jälkeen voidaan valita. Eli se on se lähestymistapa, jota minä halusin kehitellä tässä tekstissä. Kyllä se tämmöinen kevyt lähestymistapa on. Mutta halusin tehdä siitä vielä kevyemmänkin. Mutta liian kevyksi ei saa mennä tilanteessa, jossa kysymys on tasa-arvoista kohtelusta eri ehdokkaiden välillä. Mehän tiedämme, että Euroopassa on käyttöoikeussopimuksia, jotka jota tarjotaan yksityiselle puolelle ilman, että kohtelu on riittävän tasaveroista. Meidän täytyy kuitenkin saada sellainen tilanne aikaiseksi, jossa kaikki ovat tasa-arvoisessa asemassa. Siihen voidaan tietysti päästä eri keinoin. Mutta kuten totesin, minä olen tässä suhteessa käytettävissä. Haluan kiittää näistä kommenteista ja olen samaa mieltä kanssanne siinä, että käyttöoikeus on vain työväline. Se ei ole mikään itseisarvo, vaan väline. Väline, jonka avulla paikallisviranomaiset tai julkisviranomaiset voivat tehdä valintoja ja näin valitaan se väylä, jota halutaan hyödyntää. Kyseessä voi olla laadullinen intressi, rahoituksen intressi. Ja tässä suhteessa käyttöoikeutta ei kannata liikaa dramatisoida. Minä itse olen pormestarina Pariisin alueen kunnassa ja äsken hyväksyttiin käyttöoikeussopimus parkkialueelle ihan vain siitä syystä, että siellä ei olla valmiita rakentamaan ja hallinnoimaan tuota kaupallista puolta. Se ei ole meidän julkisten viranomaistemme kompetenssissa. Ja siitä syystä tällainen sopimus otettiin käyttöön. Edustajaverojen kiitoksia siitä, että tunnustetaan, että teksti on kehittynyt. Mielelläni teidän kanssa kehittelen sitä edelleen. Haluaisin myös, että voitaisiin selkeästi vahvistaa se, että näiden keskustelujen avoimuus on erittäin tärkeä suhteessa siihen, kenelle käyttöoikeus on myönnetty. Ja mielestäni olen tässä ottanut nämä tärkeät askeleet eteenpäin jo muutaman kuukauden ajan olen pyrkinyt löytämään tällaisen kultaisen keskitien, jota voitaisiin seurata. Olen huomannut, että Euroopan komissio ei myöskään vastustanut tätä tekstin kehittymistä. Se on ilahduttavaa. Huomioon myös, että edustaja Shikovska kuvailitte tiettyjä elementtejä, joihin ette haluaisi meidän puuttuvan. Parlamentti ottaa tämän huomioon ja on hyvä puheenjohtaja. Meillä on sellainen vaikutelma, että pääsemme tässä hyvin pitkälle ja joskus on tuntunut siltä, että ovet ja ikkunat ovat kiinni. Ja minä nyt kuitenkin kutsun parlamenttia tekemään sen, joka se velvollisuus on. Ja minä ehdottomasti mm, haluan viedä tätä tekstiä eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia, sanoi puheenjohtaja. No varmaankin tässä nyt mitä epäilyksen sijaa enää ei ole, kun ottaa huomioon minkälaisen vastaanoton tämä mietintö ne sai tänä iltapäivänä. Kaikki varmasti pyrkivät hyvin rakentavaan ratkaisuun, että voimme viedä eteenpäin tätä tärkeää tekstiä. No nyt sitten aikataulu on se, että tekstinä on nyt saatavilla. Englanninkielisen version tehdään jotain muutoksia, niitä voidaan varmaan katsoa ja nyt meillä on erittäin hyvä konsolidoitu teksti myös suuntaa antavana apuvälineenä. Ja varmaankin yksiköitä kannattaa, yksikkömme kannattaa kiittää siitä, että olemme saaneet tällaista apua. Nämä suuret muutokset, niitä on helpompi seurata konsolidoidussa tekstissä. Joten tarkistusten esittäminen määräaika 30. kello 5. Miltei kuukausi siis aikaa kasata ajatuksia tästä. Niitä tarkastellaan 5. ja 6. 11. Ja kompromissitarkistuksia, joita saattaa nyt ehdottaa, niitä katsotaan 28. tai 29. 11. ja tavoitteena on hyväksyä tämä 18. 12. Lisäksi saamme myös lausuntoja muista valiokunnista. Jäämme sitä odottelemaan. Se sitten rinnastaa tähän aikatauluun. Ja niin, tämä aikataulu teille sopii, eikö? Selvä. No tältä pohjalta jatkamme. Kiitoksia siis kovasti. Kiitoksia myös komission edustajalle tehdystä työstä. Kiitoksia kaikille siitä, että tulitte. Muistutan vain siitä, että seuraava kokouksemme pidetään maanantaina 17.9. kello 18. 3.18.30 ja 18. päivää 9.12.30 ja 15.18.30 jatkamme julkisten hankintojen direktiivin tarkastelua tuonkin kokouksen aikana. Kiitoksia. Kokous on päättynyt.